Ça marche maintenant German is an unknown uh, language. Hmm? Ich fange nochmal an. Aloitan siis uudestaan. Eli tämä täsmällinen kysymys, jonka Gressle esitti, siihen vielä täsmällinen jälkikysymys. Eli tämä oli yksinkertainen kysymys, mitkä maksut on suoritettu tosiaalisesti 31.8. mennessä. No, täällä nyt tällä hetkellä puhutaan ja selitetään runsaasti tätä, mutta vielä ei ole selvitetty, kuinka paljon konkreettisesti on maksettu, ja tämän nyt haluaisin mielelläni tietää. Monsieur Directeur General. Pääjohtaja, pystyttekö te kirjallisesti toimittamaan näitä lukuja? No niin, eli nämä toimitetaan siis ennen seuraavaa kokousta nämä tiedot. Muuten pääjohtajaa kidutetaan. Sitten yleisesittelijä vielä loppusanat. <clears throat> Mr. Chairman, I have to recognize... Puheenjohtaja, täytyy, ne todeta, että, että ovet ovat näköjään avoinna kaikille nyt tässä, tässä minkä johdosta joudun olemaan aika sanainen Kiitän kaikkia keskustelun osallistuneita kollegoita ja ymmärtääkseni viesti kaikille, erityisesti neuvostolle, eh, on se, että, että me kannatamme ja olemme tiukasti parlamentin ensimmäisen käsittelyn lopputuloksen takana, minkä ansiosta minä olen yhtä hankalassa tilanteessa kuin neuvoston puheenjohtajakin. Eli tässä joudumme uhraamaan eh, toinen toisemme sovittelumenettelyyn. Haluan ottaa vain yhden asian esille, eli tämä Kosludui kysymys ei ole keskustelua parlamentin ja Bulgarian välillä, ja eikä ole mitään syytä uskoa, ettemmekö halua tätä, näitä rahasummaa myöntää, mitä nyt on pyydetään, mitä nyt pyydetään – keskustelu pyörii sen ympärillä, mitä kautta, millä kurin ja millä keinoin me saamme tämän rahan myönnetyksi. Komission ehdottama otsake ei välttämättä ole paras mahdollinen ratkaisu. Enkä usko, että me tässä vaiheessa ehdotetulla tavalla, tavalla voisi sitä toteuttaa mutta toisaalta ymmärrän myöskin, että ei ole äh, aikaa, aikaa, aikaa ei ole tätä rahoitusta kauan odottaa, minkä vuoksi äh, parlamentin viesti olkoon se, että me, meidän täytyy nopeasti joustovälineen kautta aloittaa tätä äh, tämä käynnistää. Ei sitä joustovälinettä nyt tietysti neljää tulevaa vuotta käytetä, se nyt on selvä. Kannatan kaikkia niitä, jotka ovat tätä ehdotusta tämän, tämän ehdotuksen taakse asettuneet, mutta pyrimme tässä ratkaisemaan sen, minkä kykenemme, mutta tulevien vuosien ongelmia emme pysty nyt ratkaisemaan. Komission viestit ovat olleet kiinnostavia. Ja tässä ovat varmaankin kahdenväliset keskustelut paikallaan koskien sitä, mitä jatkossa tehdään niin että pääsen äh, tarkoin kartalle siitä, mit, mitä äh, viestejä äsken kuulin. Osaltaan ne olivat aika yllättäviä, mutta haluan itse nyt yrittää äh, ymmärtää, mitä kuulin, mikä ei helppoa ole. Eiköhän tämä ollut tässä. Si, monsieur le rapporteur. Kiitoksia esittelijä, kiitoksia kaikille kollegoille ja komission pääjohtajalle kahden tunnin aikana meillä on ollut keskustelua, josta on hyötyä sitten parlamentin valtuuskunnalle, kun mennään ylihuomenna sovitteluun. Yksi viimeinen huomio vielä Kosodyista. Henkilökohtaisesti se, mitä nyt olen oppinut näistä ongelmista ja kokemuksista, on se, että meidän on oltava valppaina oikeusperustan suhteen. Ja meidän täytyy välttää sitä, että luomme turhia ongelmia silloin, kun haluamme kannustaa EUta toimimaan ja toimimaan pikaisesti. Elvytyssuunnitelman tarkoituksena on toimia nopeasti ja maksaa nopeasti, jotta pääsemme elvyttämään taloutta – sillä tavalla, että voimme edistää puhtaita ja uusia energialähteitä. Meidän täytyy noudattaa oikeusperustaa ja konsultuin sulkeminen ja vanhan ydinvoimalan käytöstä poistaminen ja sen sähkön muuttaminen Bulgariassa vihreäksi, uusiutuva sähkö, vihreä sähkö, joka pelastaa planeetan ja niin edelleen, se tietysti oli tämän elvytyssuunnitelman takana. Mutta oikeusperusta ei laaduttu tällä tavalla, eli meidän täytyy nyt toimia vähän luovasti budjetin suhteen. Ehdotan, että siirrymme äänestyksiin. Ja täällä on nyt paikalla Vidal Quadras, Euroopan parlamentin varapuhemies, joka vastaa budjetista ja kiinteistöpolitiikasta. No pyydän häneltä nyt anteeksi, että olemme aikataulusta jäljessä, mutta me kävimme keskustelua, joka oli tärkeää ja hankala. Ja ehdottaisin, jotta nyt emme enää jää aikataulusta jälkeen, että siirrymme suoraan kohtaan yhdeksän esityslistalla – Eli muut pääluokat, muut toimielimet. Esittelijä on Janusz Lewandowski. Ja voisimme aloittaa siirrosta C17, joka liittyy parlamenttiin. Ja Lewandowski ja myöskin Bukros käyttävät tästä puheenvuoron. Esittelijä, olkaa hyvä. Thank you. Paljon Kiitoksia. Ennen kuin mennään raskaisiin kysymyksiin, eli kohtaan 17, yksi pieni kommentti 21, joka vedettiin pois. Ja tässä oli kiistaa viime kokouksessa. Tämä liittyy anonyymiin poliittiseen ryhmään, jolla ei ole varoja, minkä vuoksi nämä nyt kun kokoukset on peruutettu, niin nämä siirrot 21 alla poistetaan, äh, äh, kun ryhmä on luopunut ylimääräistä kokouksesta, niin ylimääräisiä varoja ei tarvita. Nyt siirrymme seitsemään toista, joka liittyy yhteen rakennukseen. Että poliittisen strategian kannaltakin tämä on hyvin selkeää. Vidal Quandras voi vahvistaa tämän. Meillä on parlamentin byroilta näytetty vihreää valoa ylimääräisen rakennuksen ostamiseksi, kuten myöskin sopimuksen rahoitusjärjestelyille. Eli 99 vuoden äh, liisäysopimus, jos, johon liittyy osto-optio. Eli omistuksen siirtyminen tapahtuisi 2011. Minulle tämä on olennaista. Meidän pitäisi keskittyä täysin budjettinäkökulmiin. Ja puhtaasti budjettinäkökulmasta voimme edetä tässä asiassa. Kollegamme aivan mieluummin ostavat tai ostavat ja liisaavat mieluummin kuin vuokraavat. Tarkoituksena oli vähentää budjettitaakkaa tulevaisuudessa. Mutta päätöksellä on muitakin ulottuvuuksia. Herra Bokros, esittelijämme, varmasti valaisee näitä näkökulmia. Me haluaisimme te asettaa tämän päätöksen yleiseen rakennusstrategiaan sen sijaan, että etenisimme askel askeleelta. Puheenjohtaja, pyydänkin teitä antamaan puheenvuoron muille henkilöille, jotka ovat olleet tämän yhden rakennuksen ostamisen kanssa tekemisissä. President. Kiitoksia. Varapuhemies, haluatteko puhua nyt vai Bokrosin jälkeen? Ehkä voisin ensin kuunnella valiokunnan jäseniä ensin. Monsieur. Selvä, eli Bokros. Thank you very much. I, uh... Kiitos paljon. Olen hyvän ystäväni Janus Lavan kanssa aivan yhtä mieltä siitä, että budjettikysymykset kytkeytyvät ei-budjettikysymyksiin kiinteästi, mutta, mutta osa suosituksistani koskee myöskin rahoitusta ja pelkästään kiinteistöhallintaa sinänsä. Kuten sanottu, lähetin kirjeen valiokunnan kaikille Arabun jäsenille ja perusteellisen selvitystyön jälkeen voin todeta, että budjettivaliokunta voisi tehdä myönteisen päätöksen, jossa ei välttämättä ole mukana tätä varainsiirtoa. Palataan tähän hetken päästä rahoituksen yhteydessä mutta muutama keskeneräinen asia on, kolme lähinnäkin, joista on vielä keskusteltava, ja jotka voidaan hyvässä uskossa päättää lähitulevaisuudessa. Periaatepäätös nojaa kahteen tekijään, ei niistä sen enempää me kaikkihan tiedämme, miksi me tarvitsemme lisätiloja. Ja toinen on tietysti tänne, tämän rakennuksen äh, näppärä sijainti, eli tässä ihan naapurissa. Tässä yksi tärkeä elementti, johon äh, pyytäisin kiinnittämään huomiota, on se, että tämä, tässä on kysymys puolikas isosta rakennuksesta, ja toinenkin puolisko on äh, kaupan ihan lähitulevaisuudessa, jolloin kenties äh, saattaa olla tilanne käsillä, jossa äh, molemmat osat rakennuksesta voitaisiin kohtuuhinnalla ostaa omaksi. Tässä ehkä kannattaisi jopa, jopa hetken äh, hillitä halujamme, koska se toinen puolisko talosta saattaisi tulla kaupan myöskin aika lähellä, lähitulevaisuudessa, joka tietysti helpottaisi tätä kokonaispottia. Viimeksi, kun puhuimme alustavasti tästä seikasta, puhuin asbestista. Tämä asbesti on varmaankin hyvin lähellä, lähellä vihreitä, jos kohta kaikkea muitakin painostustoimien jälkeen hallinnon suuntaan. Lopulta nyt sitten perjantai-iltapäivällä, joka on aika onneton ajoitus, saimme 70-sivuisen flaaminkielisen nivaskan, jonka kävimme läpi, yllätys, yllätys, viikonlopun aikana. Ja saatamme todeta, että tässä rakennuksessa on asbestia, eli Eli lopulta nyt sitten ne, ne jotka aiemmin, aiemman tarkastuksen tekivät, tunnustivat sen. Todettiin, että putkistot, putket ja putki, putkien ympäriltä tämä asbesti voidaan poistaa, mutta on totta myöskin, että, että asbestia saattaa olla muissakin rakenneissa, joita ei voi poistaa, eli tietty vastuu kysymys tästä nousee esille. Tässä sertifikaatissa sanotaan, että, että asbestikuitujen eh, siis, eh, esiintyminen on alle tuhat, tuhannen kuutiometrissä, joka on siis yhden, alle yhden kuutiometrissä, mikä on alle, alle ppm alle kuutiometrissä, joka on alle WHO suoritukseen, mutta joka tapauksessa edellyttää tilojen tarkastamista. Eli ainakin parlamentin tulisi näitä omaa vastuutaan ostotapauksessa rajoittaa, että aina silloin kun tämä terveysvaarallinen kynnysarvo ylittyy, WHOn kynnysarvo liittyy, silloin ne, jotka silloin myyjän velvollisuus on kustantaa tämä siivoustyö. Siinähän saattaa jopa tulla sitten kysymykseen niin ihmisten siirto muihin, toi, muihin tiloihin. Ää, se oli siis tämä tulos tästä eksoottisen kielen selvityksestä. Sitten mit, mitä tulee muuten tähän rakennukseen, ei ole yksi, aivan ihan yksi, yksi ja sama lysti. Voi, voit, voimmeko siirtää koko hallintohenkilöstön henkilöstön sinne. Nämä nykyiset tilat eivät ole tarkoituksenmukaiset näiden pienen, mm, pienten toimistotilojen sisä- pieniä toimistotiloja varten. Muussa tapauksessa ää, tilat ovat varsin hyvät. Tällä on kaikki kalkialaisia ylläpito- ja kunnossapitoseuraamuksia sitten kuitenkin. Nyt sitten tästä rahoituksesta vielä sana, sekin on tärkeää. En ole ehkä samaa mieltä, vaikkakin ymmärrän, mitä tässä ajetaan takaa. Eli että että Euroopan parlamentti ylipäätänsäkin on sillä kannalla, että, että me haluamme omistaa, emmekä vuokrata. Olkoon niin, en siitä halua lähteä, lähteä puimaan. Mutta, mutta on kuitenkin tärkeää muistaa, että ensinnäkin että meillä on 7 miljoonan euron korvaushakemus Belgian valtiolle plus 70 miljoonan korvaushakemus kanne Belgian valtiolle plus Luxemburgin rakennusten korjaustöistä numerosta kahdeksan. En ole koskaan sitä varsinaisesti nähnyt, mutta silloin kun ajattelemme omaisuuseriämme, ensin meidän pitää tarkastella tietystikin parlamentin tasetta pikemminkin kuin vuotuista tulee menoarvioita. Kenties osa, osa ää, ää, tästä korvausvaatimuksesta voitaisiin osa ää, korvata sitten näillä ää, esimerkiksi vuoden, 90 vuoden vuokrasopimuksella, koska näin päästäisiin sitten irti äh, monimutkaisista hankintasuunnitelmista. Näin saisin paljon paremman äh, rahoitustilanteen itsellemme. Ja näin. Äh, minusta oli hyvä, että valiokunta nyt sitten saa tämän tietoonsa. Oli miten oli. Öö, olen tämän hankinnan kannalla. Kiitoksia kiitoksia tästä syvällisestä työstä tämän asian parissa. Ennen kuin pu- varapuhemies puhuu, Geier on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Aikaisemmassa kokouksessa olen jo puhunut tästä aiheesta ja haluan puhua tästä nyt tälläkin kertaa. Parlamentti ostaa mieluummin kuin vuokraa se nyt on linja, joka on järkevä niin kauan kuin kiinteistöhinnat nousevat. Jos ne jäävät jumiin tai laskevat, niin sitten tämä strategia ei ole järkevää. Jos nämä kiinteistö, jos meillä ei ole näitä kiinteistöpoliittisia argumentteja, niin sitten saatamme tehdä huonoja päätöksiä. Trevskadulla on tyhjä rakennus ja siinä on suuri kyltti, että siellä on hyvin paljon virastotilaa ja myöskin parkkipaikkoja. Ja parlamentin hallinto on riittävän viisas. Puhun nyt tästä 125 lisätyöpaikkaa per jäsenvaltio. Hallinto on järkevä. 250 uutta virkaa, jotka ovat tulossa meidän täytyy katsoa, miten tässä nyt voidaan edetä. Se oli ensimmäinen kohta. Eli kuinka järkevää on ostaa? No, tällä hetkellä markkinatilanne on sellainen, että ostaminen Belgian lainsäädännön mukaan ei ole mikään järkevä ratkaisu. Sitten asbestus, asbesti. En nyt ihan tarkkaan tiedä, kuinka paljon työntekijöiden edustajat kiinnittävät huomiota terveyskysymyksiin. Aikaisemmin toimin Saksassa ja silloin asbestia pidettiin vaarana rakennusten käyttäjille. Ja jos asbestia ei ole poistettu, on olemassa tietty terveysriski, koska asbestihan voi aiheuttaa keuhkosyöpää. Jos me nyt näemme tämän riskin Trev 1 rakennuksessa, silloin mielestäni täytyy selvittää, että ne, jotka tekevät työtä tässä rakennuksessa, eivät joudu minkään terveydellisen vaaraan. Mikäli tällaista ei voida ratkaista, mielestäni nämä terveelliset haitat pitää poistaa, ja sen täytyy vaikuttaa myöskin ostohintaan. Edellisessä äänestyksessä tässä valiokunnassa tämän kysymyksen osalta. Äänestin tyhjää. Teen samoin tänään tässä kohdassa. Ja tätä ehdottaisin myöskin muille ryhmän jäsenille. Merci, cher collègue. Kiitoksia. Sitten varapuhemies, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, thank you very much, Chairman. And I thank... Kiitos kovasti puheenjohtaja puheenjohtaja. Kiitoksia äh, budjettivaliokunnan jäseniä tästä äh, asiantuntevasta lausunnosta ja kannasta. Tässä, kuten kaikki tiedätte, että Euroopan parlamentti kaipaa kipeästi lisää tilaa monista syistä. Lissabonin sopimus ensinnäkin tulee äh, pakottamaan meitä lisäämään henkilöstämme, jopa äh, eseniäkin vähän. Siinä on yksi syy. Ja äh, toinen on sitten äh, jäsenten ja avustajien uusi ohjesääntö. Sitten myöskin täällä keski- ja pitkän aikavälin laajenemista odotettavissa. Tätä nykyään käytämme no, tilojamme lähes sataprosenttisesti, mikä merkitsee, että lisää tilaa tarvitaan sillä. Samoin on tehtävä korjaustöitä vanhassa ASP-rakennuksessa esimerkiksi. Eli tarvitsemme tällaista puskuritilaa henkilökunnan tilapäisiksi työtiloiksi korjaustoiden aikana. Eli jos nyt on kohta, kohtuullisen hyvin ehdoin mahdollista hankkia rakennus lähellä parlamenttia siinä tämän jatkuvuuden takaamiseksi. Nä, ei auta päästä tilaisuutta sivusuunsa. Tietysti me nyt sitten teemme ratkaisumme tehokkuus tehokkuusajattelun valossa. Pyrimme tietenkin sitten näistä rakennuksista tekemään niin tehokkaat kuin mahdollista. Syy siihen, miksi me mieluummin ostamme kuin vuokraamme, tiedätte ne hyvin historiallisesti. Eli siinä pitkällä aikavälillä rahaa säästyy iso tukku Samoin etu, etua, etuja kertyy verotuksellisesti ja, ja, ja muiden maksujen osalta. Ja samoin tietysti sitten rakennuksen hallinta, isännöinti ja muu ovat meidän käsissämme paljon tehokkaammin. 99 vuoden äh, vuokrasopimus osto, osto ää, äh, äh, mahdollisuuksiin. Siis koska tämä, tämä myyjä on tässä nyt ää, julkinen taho, emme voi ostaa tätä noin vain, vaan meidän pitää käyttää erityisjärjestelyä, mikä tuo sekin meille verotuksellisia hyötyjä. Tämä yksi, yksi rakennus on asbestivapaa. Nykyisten lainsäädännön mukana tehtyjen tänä vuonna tammikuussa tehtyjen tarkastusten perusteella mikä johdosta rakennus ei uhkaa ihmisten terveyttä normaalissa käytössä ajatellen huolto- ja kunnossapitotöitä nykyisen terveyslainsäädännön mukaisesti, kuten Bokhorskin sanoi, sen lisäksi meillähän on, tiety, meillä on, tulee olemaan tietysti tämä asbesti kontrollissa säännöllisin tarkastuksin niin, että, että toimimme sitten voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asianmukaisesti. Täällä Euro- Brysselin Eurooppa-kortteleiden kiinteistömarkkinat ovat paitsi hiipuneet tässä nykylaman tiimelyksessä, päinvastoin ovat tietysti vilkastuneet, koska kys, kys, näissä, näissä kortteleissa fyysinen tila on kortilla ja sillä on paljon kysyntää. Sen vuoksi tämä tarjoaa, tässä, tässä markkinatilanteessa on hyvä nyt sitten tehdä kaupat, koska to, todennäköisesti lähivuosina ennustavat sitä, että Euroopan korttelin, korttelien hinnat eivät ainakaan laske. Päinvastoin. Sen vuoksi olin mielessäni kuullessani Lewandowskilta Bokorosta, Bokorstilta, että he ovat puhemiesten kanssa samaa mieltä se, että, että tämä on erinomainen tilaisuus ajatellen tätä hintaa. Markkinahinta on asiantuntijoiden mukaan kohtuullinen nykytilanteessa siis. Eli ajatellen rakennuksen hintaa ja sijainta, sijaintia ja yli 7000 neliötä tilaa hyväkuntoisessa rakennuksessa – korjaustyöt ovat hyvin vaati, pienet, alle kahdella miljoonalla selvitään suunnitelmien mukaan. Kuten Bokros äsken sanoi, hinta olisi 22,5 miljoonaa. Öö, öö, sit, öö, osa katetaan äh, Belgian äh, valtion avustuksin ja sitä 9,4 äh, miljoonaa tuli sitten vanhoista reserveistämme. Näin, puheenjohtaja. Puhemiestö tiedoksi on tämä teillä lähettänyt tänne sekä viime vuonna että nyt tässä ihan hiljakoin Puhemiehistö pitää tätä ainutlaatuisena mahdollisuutena. Ei pidä päästä tätä suun ohi. Kiitoksia sitten Olmeijer ja sitten lopuksi vielä esittelijä. Ähm, Puheenjohtaja, mielestäni on järkevää, että mieluummin ostamme. Ja kollegalle sosiaalidemokraateista sanoisin, että nyt on järkevää ostaa eikä vuokrata. uskon, että todellakin me tarvitsemme nyt lisätilaa. Tämä peruste on ihan oikea ja on hyvä, että kiinteistö on lähellä Euroopan parlamenttia ja se voidaan yhdistää suoraan näihin rakennuksiin ja se on myönteinen asia. No vaikeampi on arvioida sen tilannetta liittyen tähän markkinahintatilanteeseen. Se nyt ei ole ihan yksinkertaista, mutta jos ei ole muita rakennuksia tässä lähistöllä. No Eastman rakennus on jo hyväksytty parlamentissa kertaalleen, mutta se nyt ei ole niin yksinkertaista. Meidän täytyisi saada jonkinlainen yleiskatsaus tiloista, ettei ole mitään päällekkäisiä suunnitelmia, mitään organigrammia eikä henkilöstösuunnitelmat ole tämän vastaisia. Ja mielestäni on tarpeen, että me saamme paremman yleiskäsityksen tästä tilanteesta, jotta voimme tehdä pitkän ajan suunnitelmia. Mutta varmaan kuitenkin, että me tarvitsemme lisätiloja. Ja minua huolestuttaa kuitenkin tämä asbestikysymys. Ei pelkästään terveyskysymysten puolesta, vaan silloin pitää tehdä myöskin pitkiä remonttöitä. Ja ne maksavat aika paljon 2,5 miljoonaa, mitä tulee ilmastointiin, kaapeleihin ja muihin. Mutta henkilökohtaisesti omassa maassani olen kokenut tämän asbestitilanteen ja sitten viiden vuoden kuluttua on valtavasti remonttityötä, jotka ovat erittäin kalliita. Ja meidän täytyy nyt saada oikeudellista varmuutta siihen, että myöskin myyjä osallistuu näihin kuluihin, koska hän ei voi, myyjä ei voi toimia niin, ettei hän olisi mitään tekemistä tämän asian kanssa. Ja tätä pitäisi vaatia kaikilta. Meidän täytyy neuvotella näistä hinnoista ja meidän täytyy saada oikeudellinen varmuus. Vaikkakin on todettu, että tämä on mahdollista, olen tutustunut liian moneen rakennukseen, jossa sitten kymmenen vuoden kuluttua jossain vaiheessa on pakko poistaa asbestia betonista tai putkistoista. No ensin ensimmäinen tilanne on helppo hoitaa, toinen tilanne on vähän vaikeampi. Mutta mikäli asbestia on paljon, silloin koko rakennus pitäisi purkaa. Joka tapauksessa tällaisesta saneerauksesta tulee kallista. Ja sitten, että Euroopan parlamentti joutuisi maksamaan tämän kaiken ja viime kädessä veronmaksajat, no se on mielestäni kyllä aika ongelmallinen tilanne. Ja pyytäisin, että varapuhemies varmistaa sen, että meillä on oikeudellista varmuutta tässä kysymyksessä. Tuen sitä, että ostamme tämän kiinteistön, mutta on ikävä, että neuvottelut eivät ole sujuneet kovin hyvin. Ja parlamentti varmasti olisi halunnut toimia näissä neuvotteluissa hiukan eri tavalla. Kiitokset, Ingeborg. Tästä asbestista vielä sen verran muistuttaa sitä Strasbourgin tarinaa. Meillä tästä avoimia kysymyksiä vielä edellistä vaalikaudelta juttuja. Täytyy muistaa, miten tähän asbestiin, asbestikiistaan Strasbourgissa jouduttiin, ja nyt tässä näyttää olevan ihan samanlainen tilanne. Molemmat varapuheen, minä Flaamia tunnen niin hyvin kuin oma, omaa kieltäni, mutta siinä on kuitenkin on osoitettu, että tietoa, jotka on ymmärtää. Mutta minkä verran meillä nyt sitten on tässä peli varaa äh, näiden, äh, äh, näissä neuvotteluissa, mikä ovat sitten tämä esimerkiksi vastuuvapaa vakuutus Aspesin osalta, en muista tätä Strasbourgia. Strasbourg-juttu on vielä edelleenkin avoinna. Tämä juttu on edelleenkin päättämättä. Minusta minä kuuntelisin mielelläni tällaisia rauhoittavia kommentteja, mutta en, en millä hinnalla hyvänsä muistan kauhulla näitä, tätä, näitä tätä aiempia politiikkaa. Me on puhuttu tästä esimerkiksi vaarattomasta asbetista minu, ja aikoinaan, ja sitten osoittautui tietysti, että se on erityisen vaarallista olikin. Yes. Je remercie. Bon, monsieur Gaillard, et puis on arrêtera là. Garriga vielä, ja sitten päätämme keskustelun tähän, koska meillä on vielä äänestyksiä. Gaillard. Einfache Frage an den Herrn Yksi kysymys varapuhemiehelle. Millaiset markkinatutkimukset tukevat näitä arvioita, että kiinteistöhinnat ovat supistumassa neljänneksellä? Tämä on juuri päinvastaista kuin millaisia tuloksia minulla on. Bien, je remercie. Monsieur le... Kiitoksia. Sitten esittelijä tämän keskustelun jälkeen. Mitä te ehdotatte meille? Thank you. The state of... Kiitos. Tilanne pelissä on sellainen, että parlamentin puhemiehistö teki kesäkuussa päätöksen, joka suhtautuu myönteisesti ostoon ja sinne käytettävään malliin. Ja todennäköisesti tuolloin ennuste Brysselin kiinteistöhinnoista oli vähän erilainen kuin tällä hetkellä. Mutta tämä rahoitusjärjestely ja osto päätös on tehty puhemiesten taholla. Meidän tehtävämme on arvioida päätöksen talousarviovaikutukset. Ottaen huomioon täällä ilmaistut varaumat. Kaikki periaatteessa kannattavat lisätilan hankkimista parlamentilla tehokkaampaan hintaan – mutta varmat liittyvät läksyihin Strasbourgista eli asbestiin ja vastuukysymyksiin. Ehkäpä pitäisi myöskin tarkemmin vertailla rahoitusjärjestelyjä, vertailla ostamis- ja vuokrakustannuksia ja kiinteistömarkkinoiden kehitystä. Seuraava kokous taitaa olla ensimmäinen joulukuuta. Ehkä meidän pitäisi odottaa lisää selityksiä, voisin valmistella lisää kysymyksiä, mutta, mutta ilmasto on mielestäni myönteinen, mutta lisäselvitystä tarvitaan ja jotakin varaumia on ilmaistu. Monsieur Bokro. Kiitoksia. Sitten Bokros Johan ja sen jälkeen keskustelu päättyy. Thank you very much. Kiitos ihan lyhyesti. Totesin selvä, selvin sanoin, että periaatteessa kannatan tätä hankintaa, eli siitä ei ole nyt kahta kysymystä. Mutta samalla haluan äh, korostaa äh, koko valiokunnalle, että, että tällaista tipottaista tipottainen tieto ei ole hyväksi, jos sitä heruu sitten ankaran painostusten tuloksena ainoastaan. Arvon varapuhemies totesi, että sano, että, että rakennus on asbestivapaa, ei pidä paikkaansa. Asbesti turvallinen kuulema. Ei ole edes turvallinen, niin kuin flaminkielinen asiakirja paljasti, niin kuin me teimme viimeksi kun, viimeksi kun tivasimme tätä tietoa, sitä herui tosi hitaasti. Ja sittenkin kun tuli, herahti, herahti vain epätäydellisesti. Viimeinen tieto tuli vasta niin eh, kymmeneltä. Ja, ja sitten todettiin, että, että, että tämä riski, riski on todellakin vakava. Se, se, se, se, voidaan, se, se hoituu monella tapaa. En halua tor, torpedoida tätä hankinta, mutta tämän valiokunnan on pakko varmistua, että tämä tähän kytkeytyvä vastuu, siis rakennuksen, rakennuksen turvallisuudesta, kirjat, kirjataan kauppakirjaan ja, ja sit, se vai, sitten vaikuttaa tai on vaikuttamatta ää, hankintahintaan tai korjauskustannuksiin tai mihin nyt sitten vaikuttaneekaan. Se nyt on valitettavasti fakta. Ei tässä auta katsoa vain tätä rahoituks, pelkkää rahoitusta, vaan täytyy miettiä kaikkia näitä aspekteja yhtäaikaisesti. Me voimme tietysti nämä avoimet kysymykset ratkaista pikimiten. Olen Dienos Lewandowskin kanssa yhtä mieltä siitä, että lopputyö saadaan tässä kuun lopuksi, lopussa ja valmiiksi, että voimme sitten äänestää kuun vaihteessa. Kiitos, Tän Duran. Kiitoksia puheenjohtaja. Tänne on tullut näitä eri kysymyksiä. Ja ne ovat ihan oikeutettuja ja on ihan normaalia, että mietimme näitä tiloja, asbestia ja erilaisia ongelmia, joita voi esiintyä. Eli on aivan oikein, että valiokunnassa mietitään näitä kysymyksiä. Me olemme saaneet paljon vastauksia ja erityisesti mitä tulee näihin tiloihin, no tästähän on puhuttu jo työvalikunnassakin. Ja sitten tällä hetkellä on näin paljon työpaikkoja ja näin paljon neliömetriä ja näin paljon tarpeita. Mehän tiedämme, että on harjoittelijoita, on ihmisiä, jotka tulevat ja menevät, on ihmisiä, jotka ovat täällä viisi päivän viikossa, jotkut ovat täällä yhden päivän viikossa. Eli kysyntä on yhä joustavampaa. Ja meidän täytyy miettiä asioita tällä tavalla, eikä ihan metrin tarkkuudella. Sitten markkinahinnoista ja näistä tutkimuksista, jotka osoittavat, että Brysselissä on tyhjiä toimistotiloja ja että nyt ei ole oikea hetki ostaa. No totta kai on tyhjiä toimistorakennuksia Brysselissä, mutta voin taata teille, että eurooppalaisessa tällä alueella hinta sekä kiinteistöjen hinta että tontien hinta on koko ajan nousussa, joten tältä pohjalta se, jos haluamme kiinteistöjä, No meidän täytyy rajoittaa parlamentin kuluja pitkällä aikavälillä. Sitten tämä asbestikysymys. No toivottavasti saamme tästä vähän lisätietoja, koska voin ymmärtää, että aika suuret traumat nyt on syntynyt. Täällä on hyvin paljon kysymyksiä, jotka liittyvät asbestiin ja ne ovat aivan perusteltuja, mutta näiden vastausten pohjalta voimme saada tukea ja haluaisin kiittää näistä oikaisuista henkilöltä, joka luki tämän raportin viikonloppuna. No näitä tietoja tuli vähän myöhään, mutta kiitoksia, että kuitenkin ehditte lukemaan sen ja että kiinnititte huomiomme tiettyihin kohtiin, jotka vaikuttavat siihen, että voimme edetä oikealla tavalla ja että saamme oikeita takeita. Siitä on etu meille kaikille. Merci, Madame Durand, qui nous donne la... Kiitoksia. Eli hän siis osaa lukea flaaminkielistä tekstiä. Sitten varapuhemies, olkaa hyvä. Yes, thank you, Kiitos puheenjohtaja. Hintaan liittyen. Tämä käypä markkinahinta Valorvenal 22,6 miljoonaa euroa. Siihen täytyy lain mukaan lisätä 33 prosenttia heijastamaan sitä, että omistaja ei myy sitä julkisella huutokaupalla. Eli tämä markkina-arvo Valeur Venäjällä on yksi asia, mutta kun tätä ei julkisella huutokaupalla myydä, laki edellyttää 33 prosentin hinnankohotusta tuosta, mistä päädymme sinne 31 miljoonaan, joka on todellinen markkinahinta. Tämä ei ole siis yli markkinahinnan, vaan ihan siinä markkinarajalla. Brysselin eurokortteleissa kiinteistön hinnat alan ammattilaisten tietojen mukaan ovat olleet nousussa tämän vuoden toisella kvartaalilla. Hinnat ovat jopa nousseet kuudellakin prosentilla. täällä hinnat eivät ole laskeneet, koska kysyntä on vielä vahvaa. Asbestiin. Käyvän lainsäädännön mukaan rakennus on asbestiturvallinen, että siellä on että helposti muutettava, irrotettava asbesti irrotetaan ja rakenteissa oleva asbesti on sellaista, että ilmassa oleva konsentraatio on alle terveyslainsäädännön raja-arvon. Tämä on tämän hetken tilanne. Sen lisäksi meillä on takaraja. 13. marraskuuta jos me anna selkeää vastausta myyjälle ennen 13. 30. marraskuuta. Mahdollisuus menee ohi. Ikävä kyllä. Jos lykkäätte päätöksen ensimmäiseen joulukuuta, tässä on iso riski, että operaatio epäonnistuu. Bien. Euh, je vous remercie. Donc... Euh, Kiitoksia. Esittelijä teki meille siis ehdotuksen. As previously. Niin, sama juttu. Ehdollinen kyllä tälle transaktiolle. Ja tämä voidaan toimittaa sitten flamilaiselle yritykselle, jolta me ostamme. Ensimmäinen erä pitäisi maksaa marraskuun loppumennessä mennessä – jos on yhden päivän myöhästyminen, no se nyt varmaan ei vielä kaada tätä kauppaa. Äänestäminen. No, kaikenlaisia varauksia on, mutta kukaan ei kiistä näitä tietoja. Niitä on tullut Belgian hallitukselta ja kiinteistövirastolta, mutta varauksia on tullut ilmi yleensä suhtaudutaan myönteisesti tähän kauppaan ja meidän täytyy suhtautua vakavasti näihin varauksiin. Varapuhemies näihin vastasikin osittain. Eli ehdollinen kyllä myyjälle, kun äänestämme sitten ensimmäinen joulukuuta, mutta puheenjohtaja, ehkä te voisitte järjestää tämän äänestämisen nyt heti. Näin suosittelisin. Kiitokset Salvador. Eh. Puhemies, jos päivämäärä on 30. marraskuuta, sitten ensimmäinen joulukuuta on liian myöhään Brysselissä, Marilissa ja Pariisissa. Ja nyt täytyy olla hyvin selvää, että jos me äänestämme tästä ensimmäinen päivä, kun määräaika menee umpeen 30. päivä, sitten olemme oikeudellisesti erilaisessa tilanteessa. Ja budjettivaliokunnassa tämä nyt on tehtävä selväksi. Ja mielestäni olisi parempi, että äänestämme tästä tänään, emmekä odottele että me hoidat sitä vasta sitten määräajan jälkeen, joka on jo lyöty lukkoon. Alors, monsieur le vice-président. No niin, varapuhemies, olkaa hyvä. The, the price is, is clear, both... Minusta hinta on selkeä markkinahintaan nähden ja markkinakehityksen suhteen. Mielestäni ainoa asia, joka herättää joitakin epäilyjä. Joissakin jäsenissä täällä on asbestikysymys, ja kuten kerroin, voimme ostaa rakennuksen, sillä vakuutuksella, että se täyttää asbestiin liittyvän terveyslainsäädännön. Tämän informaation voin teille tarjota. Sen asbesti turvallinen juridisten säännösten mukaisesti, jotka ovat nyt Belgiassa voimassa. Näin voin sanoa teille. Joten pyydän teitä lähettämään operaatiolla vihreitä valoa, koska 30. marraskuuta on takaraja. Ja sanotte äänestävänne ensimmäinen joulukuuta. Tämä mahdollisuus menee ohitse sitten esittelijä. of... Niin, mu, mu, mu, muutan tätä ehdotusta, niin täytyy kuunnella se koordinaattoria, että puhemiestä. Me voimme päättää sitä tänään. Sillä ehdolla, että ennen 30. päivää saamme kirjallisen selvityksen äh, sisältäen kaikki nämä vastuu ja muut kysymykset kirjallisesti siis ennen 30. päivää. Siis tämä on ehdollinen äh, kyllä käänteisesti. No nyt täytyy päättää tähän. Me olemme käsitelleet tätä jo puolitoista tuntia tähän, joka maksaa 30 miljoonaa. Ja puolentoista tunnin näin olemme neuvotelleet keskenämme 136 miljardista. Eli nyt täytyy lopettaa. Eli nyt esittelen ehdotus, eli annanko vihreä valoa tälle siirrolle sillä ehdolla, että ennen 30. marraskuuta siis 30. marraskuuta puhemiehistö toimittaa meidän nämä täsmennykset, joita esittelijä on pyytänyt, sekä mitä tulee hinnan laskutapaan ja asbestiin. Kuka tukea tätä ehdotusta? Kädet pystyyn. Kiitos. Kuka vastustaa? Kiitos. Tyhjiä. Vokros ja sosiaalidemokraatit ja myöskin vasemmisto. Ja Ingeborg. Eli enemmistö on puolesta ja näin on siis päätetty. Kiitoksia. No niin. Kello käy. Me emme nyt voi keskittyä kaikkiin aiheisiin näin pitkälti. Ja nyt palaamme kohtaan kuusi. Menemme nyt oikein nopeasti. Kohta kuusi budjettivaliokunnasta kansainvälisen kaupan valiokunnan kanssa. Eli teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälinen perustaminen. Tästä keskusteltiin viime viikolla. Olen itse esittelijä. un amendement numéro... Ja sitten tarkistus neljä, joka liittyy tarkistukseen kolme. Ja minä olen tämän tarkistuksen esittelijä. Eli me äänestämme nyt ensin tarkistuksista. Tarkistus yksi äänet puolesta. Esittelijä, eli minä olen puolesta. Äänet vastaan. Kuka uskaltaa olla vastaan? Tyhjääniä ei ole, eli hyväksytty, kiitos. Sitten tarkistus kaksi. Äänet puolesta vastaan Sama enemmistö. Tyhjiä. Hyväksytty. Sitten tarkistus kolme. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Gualtierilta. En tue tätä tarkistusta, koska se ei ole alkuperäisen kannan mukainen. Äänet puolesta. Sosiaalidemokraatit ovat puolesta. Ai nyt täytyy kuitenkin laskea. Ja 14 ääntä. Ei kun 15. Sitten äänet vastaan. 20 ja yksi tyhjä ääni ilmeisesti. Liberaalit äänestävät tyhjää. Eli pieni enemmistö vasta kannalla, eli ei hyväksytä. Sitten lausuntoluonnos kokonaisuudessaan äänet puolesta vastaan tyhjää, eli hyväksytty. Kiitoksia. No niin, sitten kohta seitsemän, Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi. Meillä on tästä Materan lausuntoluonnos. Eli viimeksi me kävimme keskustelua, eli voimme siirtyä suoraan tarkistusten käsittelyyn. Tarkistus seitsemän Baltsaanilta mikä on esittelijän kanta. Minulla ei ole esittelijän äänestyslistaa täällä. Ai, teillä on se siinä. Ilmeisesti esittelen tätä vastaan. Onko näin? Niin, ennen kuin äänestämme, haluaisin sanoa yhden asian. mitä tulee tähän lausuntoluonnoksen kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin määrärahojen lisääminen verrattuna komission ehdotukseen ja sitten toiseksi, mitä tulee yhteisrahoitusprosenttimäärään. Ensimmäisestä kohdasta komissio ehdotti 3 miljoonaa euroa valmisteleviin toimiin vuonna 2010 ja sitten taas oli 6 miljoonaa vapaaehtoisvuodelle, eli 2011. Ja kuten sanoin aikaisemmassa kokouksessa budjettivaliokunnassa, ehdotin, että lisättäisiin tätä summaa, jota komissio on ehdottanut. Ja huomasin, että myöskin muut kollegat eri poliittisista ryhmistä olivat samaa mieltä kanssani. Sosiaalidemokraatit olivat samaa mieltä, joten haluaisin ehdottaa suullista tarkistusta, joka lisäisi määrärahoja kuudesta miljoonasta kahdeksaan miljoonaan euroon. Ja mitä tulee tähän toiseen kohtaan, vetäisin pois nämä kaksi tarkistusta, 5 ja 6. Ne liittyvät siihen, että supistettaisiin yhteisrahoitusosuutta 80 prosentista 65 prosenttiin. Ja sitten kulttuuriasian esittelijä on minun kanssani tästä samaa mieltä. Merci. Kiitoksia esittelijä. Eli tarkistukset 5 ja 6 on vedetty pois. Niin. Ja siis ilmeisesti tarkistus 10. Esitätte siis suullisen tarkistuksen, jotta voimme nostaa summaa 8 miljoonaan. Selvä. Eli nyt nämä tarkistukset, jotka jäävät jäljelle, siinä järjestyksessä, missä ne ovat. Eli tarkistus kahdeksan. Esittelen vastaan. Äänet puolesta. Nyt täytyy laskea. Kolmetoista ääntä puolesta, sitten äänet vastaan. vastapuoli taitaa olla enemmistönä. Ja tyhjät äänet. Tarkistus on hylätty. Tarkistus 9. Esittelijä vastustaa. Äänet puolesta. Sama enemmistö. Äänet vastaan. Sama juttu. Eli hylätty. Sitten tarkistus 10. Mutta siihen liitetään Materan suullinen tarkistus Eli varmaankin puoltu ääniä on enemmän tällä kertaa. Äänet puolesta. Hienoa. Vastaan. Yksi vastaani. Tyhjä ääniä. Eli hyväksytty. Ai yksi tyhjä ääni. Hyväksytty. Materan suullisen tarkistuksen kerran. Sitten tarkistus kolme esittelijältä. Äänet puolesta. Vastaan. Sitten tarkistus neljä. Hänet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty selvällä enemmistöllä. Eli 5 ja 6 on vedetty pois. Sitten Balsanin tarkistukset. Voidaanko ne äänestää yhtenä pakettina? Eli 11, 12, 13 ja 7. Äänet puolesta. vastaan. Tällä Balsanin vastainen enemmistö. Ja sitten tyhjät äänet, eli hylätty. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma. Kohta 1a, uusi. Tarkistus 1 esittelijältä äänet puolesta vastaan vasemmisto vastustaa, eli sama enemmistö. Niin sitten äänet puolesta. Nyt on siis selkeä enemmistö kyllä puolella vastaan tyhjää. Nämä kaksi tarkistusta on hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselmaehdotus näin muutettuna äänet puolesta. Kiitoksia. Kuka uskaltaa vastustaa? Yksi uskaltaa. Tyhjääniä. No niin, Eli Matera yksimielisyys yhtä ääntä ottamatta. Sitten aikataulu. Kulttuurivaliokunta äänestää 23. marraskuuta, eli olemme ihan ajoissa, ja me äänestämme sitten 14. 17. joulukuuta täysistunnossa. Eli kiitokset esittelijälle. No niin. Sitten kohta kahdeksan. Haugin siirrot. Jutan siirtoesitykset. Ja, da gibt's ja etliche... Äh... Niin, tässä on tukku äh, tällaisia määräsiirtoja, jotka ovat jääneet yli edellisestä kaudelta. Äh, jos aloitamme viime viikolta ja muulloinkin kiistelty siirtoa 35, jossa on kysymys tässä Shanghain maailmannäyttelyä käskevä, käsittelevä aihe. Viimeksi meillä oli tukkokysymyksiä tästä ja sitten me olemme saaneet siitä komissiolta viisisivuisen kirjeen, jossa näitä on selvennetty. Minä olen, minulla, minua nämä vasta, vastaukset tyydyttävät kaikki aina, olla tietysti syytä uskoa mitä lukee, mutta komissio on kumminkin, komission sel, selventänyt se, mistä tässä on kysymys jos äh, enempää kysyttävää enää kenelläkään ole, sen paremmin minulla kuin muillakaan, minusta meillä on nyt tästä asiasta kylliksi jo tietoa, äh, ja sen vuoksi ehdottaisin, että tästä äänestettäisiin positiivisesti. Oikein hyvä, kiitoksia. Äh, tästä on pitkään puhuttu jo edellisellä kerralla. Kuka kannattaa tätä esittelijän määrärahasiirtoa? Kiitos vastaan. Kiitoksia tyhjiä. Sen numero 35 hyväksytti. Shanghai Express hyväksytty. Sitten 40. Niin, 40 on kysymys. Parman EFSAn reservit vapautettaisiin, sitä lykättiin viime kerralla – kun meillä ei ole silloin vielä ympäristövaliokunnan tietoa, mutta nyt sitten ympäristövaliokuntakin on, on sen hyväksyt. Me olemme äh, vastanneet, me olemme saaneet äh, myönteisen vastauksen. Ehdottaisin, että nyt sitten kollegat hyväksyvät tämän määrärahasiirron. Kiitoksia. Kuka kannattaa tätä ehdotusta? Tämä reservit vapautetaan vastaan. Kiitoksia. Tyhjää Näinpä päätettiin. Nyt se, äh, se oli 40 hyväksytty, nyt mennään 43. Tässä 43 on kysymys tällaista energiaprojekteista, äh, lähinnä tästä elvytyspakettiin. Siinä on kolme erilaista määrärahakohtaa, energiaverkot, hiilen talteenotto ja sitten nämä offshore-hankkeet, äh, jotka josta on jäänyt hallinnosta rahaa yli. Ja komissio ei sitä näiden hankkeiden hallinnointiin tarvitse, että me voisimme luovuttaa nämä rahat sitten näille itse hankkeille. Minä kysyin jo viimeksi, ehkä komissio voisi ehkä lyhyesti vastata nytkin, onko näistä projekteista lista olemassa ja onko, onko ne jo hyväksytty? Voitte tietysti jälkikäteenkin nämä tiedot toimittaa, olen sen vaan utelias äh, kuulema. Se nyt meitä kaikkia jonkin, jonkin verran kiinnostaa, koska, äh, koska me tietysti haluamme, että tästä äh, mahdollisimman nopeasti sitten vapautetaan näitä varoja tästä elvytyspaketista, jos sillä sitten olisi myönteinen vaikutus Euroopan talouden elpymiseen ja ehdottaisin, että kollegat sitten vasta hyväksyvät tämän. No nyt, nyt tässä, jo tässä vaiheessa 2009 vuotta. Kuka haluaa nämä hyväksyä vastaan ja tyhjiä? Olivat tämän vuoden rahoja, siis 44 sitten. Siitä on, siinä on kysymys siitä, että opinto-ohjelmia pitäisi rahoittaa tietysti opiskella. tai se selvitykset, ainakin selvitykset ovat tärkeitä Tukholman ohjelman, ohjelmaa silmällä pitäen 2012-2014 niin, että niillä on sitä asiallinen pohja, niin että komission lainsäädäntöohjelmaa ohjelmaa voidaan asianmukaisesti valmistella. Minun mielestäni komissiolle nämä tutkimusrahat voitaisiin ja selvitysrahat myöntää Kiitoksia, kuka esittelijän määrärahasilta kannattaa, vastustaa, yksi joku tyhjä, hyväksytty. 45 sitten. Siinä on taas sitten kysymys hallinnollista menoista, henkilöstömenoista, joita ei ole tarvittu, koska nämä henkilöt saatiin rekrytoiduksi niin lyhyessä aikataulussa. Eli, eli rahaa on nyt sitten jäänyt yli. E, Galileo projektia varten esimerkiksi. Ja, ja sillä me voimme asia, asiallista, että raha käytetään asianmukaisen tarkoitukseen. Sitä on oikein hyvä. Galileo on hyvä. Kuka kannattaa Galileota? Esittelijäkin vastustaa. Kiitos. Ja sitten tyhjiä. Hyväksytty. Sitten voimme siirtyä määrärahasiirto 48. Siinä haluaisin odottaa tämän kanssa niin kauan, kunnes olemme saaneet kohdassa 11 puhut keskustelu Raimerin mietinnöstä. Tässä on nimittäin kyse kysymys globalisaatiorahaston varojen vapauttamisesta. Eli mennään mieluummin sitten jo suoraan 51, jos, jos sopii. Eli ehdotettu, että odotellaan eh, Bergen eh, selostusta kohdassa 11. Sitten 51 määrärahasiirto esittelee. Tässä on sitten eh, Georgian, Kaasan ja Kosovan määrärahasiirtoja. Siellä on tällaisia tarkkailuoperaatioita. Tarvitaan ajoneuvojen hankkimiseen ja niin poispäin mehän voisin tässäkin nyt viriä tukkukysymyksiä arvatakseni, mutta kun on, on kysymys äh, tässä ihmistä, jotka meille äh, tekevät ja, äh, ja ovat meidän töissämme, sillä me on, meidän tarvitsisi tästä saada laajat selitykset, jos me lähtisimme. Kannatan, että tämä raha siitä Kiitoksia esittelijä. Äh, Tietysti rauha maksaa vähemmän kuin, kuin sota. Kuka äänestää rauhan rahoituksen puolesta? Äh, äh, eli siis tämä siirtoa. 51. Ja vastaan. Ei kukaan vastusta, kuka äänestää tyhjää. Kiitoksia. 51 hyväksytty. Sitten 50, anteeksi. Te äänestitte tyhjää ja sieltäkin äänestetään tyhjää. älykäs energia. Ener- 52 enemmistö kannattaa älykästä energiaa. Valitettavasti emme ole löytäneet kylliksi ihmeisiä, jotka haluaisivat hallita tätä älykästä energiaa ja edes auttaa sitä. Sen vuoksi myöskin äh, näissä virastoissa äh, varoja jotka voitaisiin äh, ohjata itse hankkeisiin. Äh, siitä on äh, näitä valtava määrä projektihakemuksia tullut sisään, että, että näistä 515 000 eurosta voidaan rahoittaa lisäprojekteja, kun henkilöstömenoja voidaan säästää. Eli siitä sen, sitä tietysti kannatamme. Eli kuka tätä 52 kannattaa, vastustaa, tyhjiä, hyväksytty. Se olikin sitten toiseksi viimeinen siirto Meillä on vielä 54 media. Siitä on kysymys samasta asiasisällöstä, vaikka toinen politiikan haara, eli tämä virasto ei ole tarvitsu, tarvinnut niin paljon rahaa henkilöstön menoihin, kun alun perin suunniteltiin. Silloin nämä rahat voidaan siirtää sitten projektimäärärahoiksi, ja valiokunta tietysti vain voi sitä lämpimästi suosittaa. Kiitoksia, kuka kannattaa tätä määrärahasiirtoa. Kiitoksia, vastustaa tyhjiä. Ei tyhjiä näin ollen hyväksytti 55 sitten vielä ideas. Ja äh, siinäkin on äh, äh, sama sisältö, asiasisältö, eli tämä toimeenpanema virasto, joka äh, tutkimusneuvostoa tukee, ei olekaan rekrytoinut niin paljon henkilöitä, henkilökuntaa kun alun alkaen oli tarkoitus. Ehkä niitä ei sitten tarvitakaan, mutta oli, oli joka tapauksessa se tulo ja budjetista, budjetissa tähän tarkoitukseen osoitetut määrärahat voidaan sitten osoittaa suoraan hankkeelle. Eli siis ne, ne, tämä on osa tätä seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa, tämä idea, kokona, kokonaisuus, ja sitä kautta voi, voivat sitten saada lisää näitä ideoita, jos rahaa saavat siihen se nämä äh, hallintokustannuksista rahoitetaan ideoita. Hienoa. Kuka tätä kannattaa ja vastustaa? Kiitos. Ja sitten tyhjä. Ja hyväksytty näin ollen. Kiitoksia. Onnittelen Jutta Haukia. No, Janusz Lewandowski. Ja siirrymme Janusz Lewandowskiin. Kiitos, että hän hyväksyi tämän järjestykseen. Nyt olemme kohdassa yhdeksän. Siirrot 21 vedettiin pois, niin kuin Janus selitti. Eli alueiden komitea INF 5. No, voisin aloittaa tilintarkastustuomioistuimesta. No, aloitetaan siitä. INF 4. 6, 7, 8 ja 9 niin sanottu määrärahojen kollektiivinen mobilisointi, jotta voitaisiin tehdä 5000 miljoonan euron äh, rakennuskompleksiin maksuja. Tässä on tällainen lisäysostosopimus 2026 asti juokseva sellainen, ja varat menevät Luxemburgin valtiolle. 2007 ja 2008 männämme luvat samat ennakkomaksut tulevien budjettien pienentämiseksi. Meidän pitäisi olla johdonmukaisia, sillä ratkaisu siirroille on löydetty henkilöstön suhteen, joten kannatan tätä. Toivomme silloin 2007 budjetin valvontavaliokunnan päätösten mukaisesti. Eli maksu tulevan taakan vähentämiseksi puolesta. Eli esittelijä kannattaa siirtoa. Tässä on neljä siirtoa. Äänestetäänkö niistä nipuissa? Kyllä. Tämä on sama vahvistus, jolla pyritään niputtamaan 5 miljoonaa euroa yhteen neljästä eri lähteestä. Minulle tämä on yksi siirto, mutta olkoon niin. Nipussa. Ää, budjettikohta, johon nämä menevät, äh, on yksi ja lähteitä neljä. Nipussa siis. Kuka kannattaa näitä esittelijän suosittelemia siirtoja tuomioistuimen tapauksessa? Kolme vastaan. Kiitos. Tämä on hyväksytty. Herra esittelijä. Alueiden komiteako? Kyllä, vitonen. Sieltä. Meillä on vähän ongelmia tässä politiikka PCistä siirtymiseksi. Tässä on 300 000 euroa. Tässä on sanottu mole, olevan molempien politiikan, että aloitekomitea ja talous- ja sosiaalikomitea kohdellaan saman tien. Ne pyrkivät kolmasosan PCtä uudistamaan joka vuosi. Tämä on politiikka. Mutta vuodelle 2009 tätä ei budjetoitu. Ja meillä tarjoaa sen hyvän perustelun. Tämä on osa siirtoa talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Minä tarvitsen paljon paremmat perusteet, mitä säästöjä näistä pc vaihtamista tulee. Siirron muita osia voin aloitteen komitean tapauksessa puoltamaan, joten tänään en hyväksy 299 000 euron pc korvauskuluja. Odotan parempia selityksiä huonekalut ja sitten uusi tekninen foorumi. Kaikki muut osat käyvät. Kiitos. Jos oikein ymmärsin, herra esittelijä, teette saman ehdotuksen kummallekin siirrolle, jolla on sama tavoitus, jotka koskevat kahta eri tahoa, alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea. Juridisesti me emme voi hyväksyä siirtoja, jos vastalauseita on. Ja teillä on vastalause jokaisessa tapauksessa liittyen tietokoneiden korvaamisen uusilla, mutta siirron jälkimmäiselle osille 234 ei ole vastalauseita. Ja ehdotatte samanlaista päätöstä johdonmukaisuuden nimissä alueiden komitealla ja talous- ja sosiaalikomitealla. Onko näin? Eli mm, meidän täytyy äänestää kahteen kertaan, vaikka politiikkamme on sama kaksi toimiltaan kyseessä. Eli esittelen esitys alueiden komitean suhteen, eli vasta ei, mitäs, mit, miten se nyt meni? Katie, I am... Uh, se oli monimutkaisempaa. Meillä on vastalauseita b uudistamiseen 14 A. 14 B ja C käyvät. Vastalauseeni on vain PCTn hankintaan liittyvä. että ollaan se sosiaalikomitean suhteen. Tämä on hyvin selkeää. Korvaaminen on kohta yksi. Ja sitten tämä dispatching-järjestelmä on osa kaksi. Eli kerrotaan alueiden komitea. Esittelijä esittää vastalauseen yksi neljä pikku aahan, eikä muuhun. Vastustus koskee vain yhtä määrättyä kohtaa. Kuka kannattaa ehdotusta, jonka esittelijä on tehnyt? Kuka vastaan? Tyhjää. Yksi tyhjä. Joten vastalause poistetaan tästä kohdasta ja sitten talous- ja sosiaalikomiteaan – Asiahan on samanlainen. Kyllä. Siirto ykkönen. PCTn korvaaminen. Vastalause. Haluamme lisää perusteluja. Kohta kaksi. Turvallisuusjärjestelmän äh, viestijärjestelmä käy. Eli sama menettely. Kuitenkin niin, että 2.1 PCTn korvaaminen. Kuka vastustaa, kannattaa tätä vastalausua johdonmukaisuuden nimissä? Kiitos. Kuka on vastaa? Tyhjää. Varmaan samat. Kiitos. Lewandowskia koskeva esityslistan kohta on nyt käsitelty, kiitos. Ei, anteeksi. Anteeksi, puheenjohtaja, tässä vielä yksi nootti tilintarkastustuomioistuimelta. Meidän pitäisi panna, ottaa me huomioon, että he siirtävät B-virkoja D-viroiksi. Vaaranhoitoasetuksen 47 artiklan 1 kohdan mukaisesti. He muuttavat henkilöstötaulukkoa säästöjä tuottavalla tavalla – joka ainoastaan pitäisi panna merkille. Très bien. Te ehdotatte, että vastalaus poistetaan. Jos kaikille käy se tehdään niin. Kiitoksia herra Lewandowski. Ja viimeinen äänestys kohta 10. Euroopan kemikaalivirastosta. Zavira avez Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä nyt on aika yksinkertainen kysymys verrattuna siihen, mitä äsken käsiteltiin. Eli kyse on siis Euroopan kemikaalivirastosta. Kemikaalivirasto sijaitsee Helsingissä. Siellä on noin 425 työntekijää – ja se on sijaitsee rakennuksessa, jossa on yli 10 000 neliömetriä tilaa. Ja rakennuksessa on seitsemän kerrosta ja erityisongelmat, jotka liittyvät tämän viraston työhön, on se, että siellä on hyvin paljon turvallisuuden kannalta arkaluontoisia tietoja. Ja siellä on ryhdyttävä erittäin korkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin. Rakennuksen alla on kauppa ja sillä tulee jatkuvasti rekka-autoja. Edestakaisin sitä on vaikea valvoa ja olemme toivoneet, että jossain vaiheessa voisimme ostaa myöskin tämän osan tai ainakin vuokrata. No nyt vihdoinkin voimme vuokrata tämän tilan ja virasto myöskin tekee, siis vuokraa ei osta. Me emme vielä osta sitä. Sillä on 2900 neliömetriä. Ja mitä tulee rekisteröinti menettelyyn, sillä tarvitaan paljon henkilöstöä. Ja aikaisemmin oli arvioitu, että lyhytaikaisesti voitaisiin vuokrata jotain lisää, mutta se on tietenkin aika kallis vaihtoehto. No nyt tämä liike voidaan vuokrata. Siellä on alennettu alennettu vuokrahinta johtuen remontista, eli se on noin 7 euroa vähemmän, eli 24 euroa per neliömetri. Ja mielestäni tämä toimi on järkevä ja tuen tätä, mikäli täällä kenelläkään ei ole tähän vastalauseita. Bien, je vous remercie. Vous vous souvenez que... Kiitoksia. Muistan, että me keskustelimme tästä viime kerralla viraston pääjohtajan kanssa, nyt hän ei tällä kertaa ole paikalla. Eli kuka tukee tätä kantaa, jonka esittelijä Ertoi, onko vastalauseita? Ei. Äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyvä. Eli näin siis päätetty. No niin, kokous alkaa päättyä. Sitten on yksi kohta, jossa Raimer on esittelijänä. Hän on tehnyt mietinnön, joka liittyy globalisaatiorahaston varojen käyttöön. Ehkäpä voisimme lykätä tätä keskustelua. Se on niin kuin sinä haluat. Kiitoksia puheenjohtaja. Edellisessä kokouksessa puhuttiin tästä komission ehdotuksesta ottaa käyttöön globalisaatiorahaston varoja näissä kolmessa tapauksessa Volvo, Steiermark ja Heimans tapauksissa 15,9 miljoonaa euroa. Ja jos nyt oikein muistan, niin komissio oli täällä ja totesi, että ennen äänestystä varmistettaisiin, että nämä kolme tapausta käsitellään yksitellen eivätkä yhdessä, koska yhtäältä haluamme menetellä mahdollisimman yksinkertaisesti, mutta koska tapaukset ovat niin erilaisia, ei voida niitä käsitellä samassa paketissa. Joissain tapauksissa saattaa olla enemmän ongelmakohtia kuin toisessa. Ja komissio ilmoitti, että se pitää huolta tästä ja että myöskin Jutan mietinnössä tällä on merkitystä. Nyt sitten keskustelun päätteeksi työllisyysvaliokunnan lausunto on saatu. Ja olisi hyvä, jos komissio antaisi vielä, meille vielä pari vastausta. Meillä on paljon vastauksia, joita tarvitaan tähän lausunnon esittämiin kysymyksiin. Ja jos nämä vastaukset eivät ole tyydyttäviä, niin ehkä sitten päätöslauselmassa voi, siihen voitaisiin liittää vielä ylimääräisiä huomioita, erityisesti kohdissa 1-4, jotka liittyvät kohtiin 1 ja 2 Volvo Ruotsissa. Ja sitten sekä komission että Ruotsin suuntaan ja sitten Itävalta – Tästäkin pitää keskustella vielä. Eli tuki, välineet ja työntekijän toimet 6500 euroa Ruotsissa ja, ja, ja sitten Itävallassa kyse on 14, 300 eurosta per työpaikka. Tästä on puhuttu aikaisemminkin tämän tyyppisistä tapauksista. Ja komission pitäisi nyt ilmoittaa meille lisätietoja näistä ja työllisyysvaliokunta myöskin Hemansin tapauksessa Alankomaissa esittänyt kysymyksen. Tässä on pyydetty varoja Alankomaihin, vaikkakin tämä yritys toimii myöskin Belgiassa, Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja sitten vielä huomautuksia työllisyysvaliokunnan jäsenet eivät ole tyytyväisiä siihen lausumaan, joka on tehty näiden rajankäytöstä rakennerahastoista, ja he haluavat lisätietoja. No nyt aika alkaa käydä vähin, mutta ehkä komissio voisi antaa meille vähän lisätietoja. Muussa tapauksessa voisimme lähteä siitä, että työllisyysvaliokunta haluaa ottaa kantaa tähän ja odottaa sitä, että komissio toimittaa meille lisätietoja käyttöömme. Kiitoksia esittelijä. No nyt emme voi keskustella enää tästä aiheesta, mutta komissio nyt kuuli nämä kysymykset, jotka liittyvät työllisyysvaliokunnan huolenaiheisiin. Eli odottelemme täsmällisiä vastauksia ennen kuin käsittelemme tätä mietintöä ja ennen äänestystä. Ja kuten muistutitte, me sovimme työllisyysvaliokunnan kanssa ja myöskin toimenpanovaliokunnan kanssa. Eli seuraavaksi nämä asiat esitellään meille yksi kerrallaan, jotta emme jäänyt näin pahasti jälkeen, niin kuin tässä Belgian tapauksessa – Tämä kysymys oli jäänyt panttivangiksi Ilain tapauksessa, jonka osalta meillä oli varauksia. Seuraava kokous on tiistai 1. joulukuuta ja sovittelu niille, jotka tulevat sinne, on 18. päivä keskiviikkona. Lopuksi vielä haluaisin osoittaa kunnioitusta Päivi Omanille, avustajalle, joka on täällä. Hän voisi ehkä nostaa kätensä, Päivi, siellä. Ja pyydän hänelle uploadeja, koska Päivi on nyt viimeistä kertaa tässä budjettivalikunnassa. Hän on ollut täällä kahdeksan vuotta. Hän nyt ei lähde täältä kokonaan, koska hänet on nyt rekrytoitu yhden siirron ansiosta, joka juuri hyväksyttiin, ja hänet on rekrytoitu kemikaaliviraston Helsinkiin. Eli hän voi sitten olla lähempänä perhettään jättämättä kuitenkaan parlamenttia. Eli kiitoksia hänelle ja voimme sitten juoda champagnea, kun haluamme kiittää häntä ja juhlistaa hänen uransa. No niin, kollegat, kokous päättyy ja tapaamme siis ensi viikolla sovittelussa. Kiitos. Bon, ben finalement, oui.